mesdames et messieurs. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, olkaa ystävällisiä ja istutukaa paikoillenne. Olkaa hyvä. Me aloitamme tämän kokouksen tässä pikapikaa. Tämä meidän kokouksemme, johon korkea edustaja on tulossa, on vähän erikoinen kokous. Meillä on hyvin tiukka aikataulu ja ja esityslistaluonnos täytyy saada käytyä läpi vartijavalle neljä mennessä. Täytyy olla hyvin nopea ja tarkka puheen vuoroissa. Ja se syy, miksi me tänään nyt kokoonnumme Rova Ashtonin kanssa, on se, että me käsittelemme erityisesti turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Meillä on tämä vuosittaismietintö, jonka minä olen laatinut ja joka minulla on Outilo esitellä Strasbourgissa. Tässä on kysymys siitä, miten turvallisuus- ja puolustuspolitiikka jakselee tällä hetkellä. Tässä on mietintö, jossa otetaan huomioon kaikki strategiset muutokset, jotka meitä nyt kohtaavat Erityisesti se, että amerikkalainen politiikka muuttuu Aasian ja Tyynemeren alueella, on myöskin uusia voimakeskuksia. Ja meistä tuntuu joskus, että tässä uudessa tilanteessa ja näiden uuden haasteiden edessä ja uusien strategioiden edessä Euroopan unionilla on vähän vaikeuksia löytää oma paikkansa, erityisesti tässä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sektorissa. Tässä on kriittinen sävy tässä mietinnössä, mm, ja, joka kohdistuu siis jäsenvaltioihin. Nimittäin jäsenvaltiot ovat puolustusasioista ja erityisesti sotilaallisissa asioissa nimenomaan ne vastuutahot. Ja tällä tavalla jäsenvaltioiden täytyy hoitaa tehtävänsä. Me joskus täällä parlamentissa näemme, että tämä YTTP ei aina ole niin ollut kiinnostava. Ehkä nämä eurooppalaiset rakenteet, jotkuthan ovat vähän uusia rakenteita, kuten ulkosuudenhallinto, joka Lissabonin myötä luotiin, niin ehkä ne eivät ole vielä löytäneet ihan omaa rooliaan. Kaikki instituutiot ovat nyt vasta muotoilemassa politiikkansa kansainvälisillä areenoilla. Minulla olisi tietenkin hyvin paljon kysymyksiä teille esitettävänä, mutta jokaisen täytyy, täytyy kuitenkin tietysti olla lyhytpuheinen. Mutta kuitenkin, eh, mitä tulee ulkosuhdehallintoon, meillä on Sahelin operaatio ja Mali, eh, ne ovat sellaisia asioita, jotka ovat nyt eh, nousseet eh, esille ja jossa on hyvin paljon viime aikoina tapahtunut. Nämä asiat erityisesti minua kiinnostaisivat. Nyt olkaa hyvä, korkea edustaja. Merci beaucoup, vous êtes très gentil. Kiitos. Tämä minä puhun nyt tässä englantia, koska silloin puhun tarkemmin. No, no, no. Je, je peux comprendre très bien la France. Minä kyllä ymmärrän ranskaa, mutta se on hyvin, hyvin vaikea. Ja sehän on vieras kieli ja tällainen aihe on vaikea. Thanking you. Niin, haluan ensinnäkin kiittää teitä ja haluan kiittää kaikkia tästä mahdollisuudesta. On erittäin tärkeää, että me yhdessä keskustelemme yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikastamme. Minä tapasin juuri Naton pääsihteerin ja pidin erittäin tärkeänä sitä, mitä me tällä alalla teemme. Minä tiedän, että Euroopan parlamentissa monet puolustavat sitä työtä, mitä me teemme. Ja pitävät tärkeänä sitä, että me käytämme tilaisuudet hyväksemme, viedäksemme tätä työtä eteenpäin. Kritiikki ei mielestäni ole kielteistä. On erittäin tärkeää, että te tuuppatte meitä eteenpäin niillä aloilla, jotka teille ovat tärkeitä. En minä tässä pyytele anteeksi sitä, että olemme vasta lapsen kengissä. Sanon kuitenkin, että mitä enemmän teemme yhteistyötä, sen paremmin voimme viedä eteenpäin tärkeitä asioita. Ne operaatiot, joita meillä tällä hetkellä on meneillään, ovat YTPPn ytimessä. Ja tänä vuonna on tapahtunut kaikenlaista kehitystä. Meillä on Sudanin ja Afrikan sarven missiot ja Sahelin operaatio. Tällä hetkellä me työstämme kahta kriisin hallinnointikonseptia Malissa ja Libyassa. Nämä kes- Tämä Libyan missio keskittyy erityisesti, erityisesti rajojen hallinnointiin. Mitä Maliin tulee, niin 15.10. neuvosto pyysi meidät työstämään kriisinhallinnointikonseptia, jonka tulen esittelemään ulkoministereiden ja rahoitusministereiden kokouksessa tuonnempana. Me tarkastelemme muun muassa mahdollisuutta kautta äh, laajentaa tätä äh, Sahel- ja Niger-missiotamme äh, muihin alueen maihin. Olen sanonut tämän jo monta kertaa ulkoministereille ja puolustusministereille, mutta aina kun keskustelen niiden kollegoiden kanssa, jotka ovat mukana näissä operaatioissa kentällä, niin me emme saa unohtaa. Tärkeää on se, että me emme unohda sitä, että meidän täytyy viedä päätökseen se työ, mitä, minkä olemme jo aloittaneet, erityisesti Balkanin alueella. Ja tämä täytyy yhdistää siihen työhön, ähm, jonka myötä pyrimme löytämään poliittisia ratkaisuja. Tuloksia on saatu aikaan. Ja Yritän tässä tarkastella todellakin todellisia, yritän saada aikaan todellisia tuloksia. Kun ohjailen y- yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, haluan katsoa tuloksia. Jos katsotaan missiotamme Afrikan sarvessa, niin voin kyllä osoittaa, että tuloksia on tullut. 47 laiva laivaa joutui merirosvojen uhriksi vuonna 2007, mutta vuonna 2011 lukumäärä oli vain 25. Ja tänä vuonna se on viisi. Onhan se viisi liikaa, mutta trendi on ihan oikea. 175 hyökkäystä tai yritystä kaapata laiva tehtiin vuonna 2011 ja tänä vuonna vain 35 toistaiseksi. Ja tämän vuoden loppuun mennessä meidän Somalian koulutusmissiomme tulee olemaan kouluttanut somali, alaisia noin 3000 sotilasta. Me, minä itse kävin Mogadishussa katsomassa, mitä siellä tapahtuu. Minä tapasin komentajia, näiden missioiden komentajia. Tapasin näitä henkilöitä ja keskustelin heidän kanssaan siitä, millaisiksi he näkivät nämä missiot ja niiden tehokkuuden. Ja kyllä menestystä on saatu aikaan kestäviä tuloksia on saatu aikaan. Mutta väittäisin, ja olen aina väittänyt, että kaiken täytyy olla osa laajempaa strategiaa. Ja Lissabonin ö, sopimus, sopimuksessa on juuri kyse tästä. Ja olen tyytyväinen voidessani nähdä, että myös tässä mietinnössä tämä teema tulee esiin. Olen puhunut Somaliasta, me olemme investoineet kovasti poliittisella rintamalla. Itse olen sitoutunut, kollegat kentällä ovat sitoutuneet, meillä on erityislähettiläitä, jotka ovat sitoutuneita. Ja kun elokuussa kävin Mogandishussa ja lähialueilla, niin oli erittäin kiintoisaa keskustella kaikkien näiden kolmen operaation päälliköiden kanssa. Jokainen sanoi, että nämä missiot ovat tärkeitä ja tärkeitä missioita täytyy rahoittaa, niillä täytyy olla riittävät resurssit ja täytyy ymmärtää, mitä niiden avulla halutaan saavuttaa. Mutta erittäin tärkeää on asettaa ne laajempaan kontekstiin. Kun halutaan torjua merirosvoutta, niin sen täytyy kulkea käsi kädessä ylipäänsä merirosvouden lopettamisen kanssa. Ja tämä liittyy Somaliaan, Somalian sotaan. Itse keskustelin muun muassa somalialaisten naisten kanssa. He ovat olleet johtoasemassa muutosten rintamalla ja sanoivat, että tällä hetkellä me tarvitsemme kestäviä keinoja, jotta sen jälkeen kun joukot lähtevät, niin me voimme jatkaa kehitystä ja pitää huoli siitä, että maassamme päästään eteenpäin. Meidän täytyy tehdä myös läheistä yhteistyötä muiden kanssa, olipa sitten kyse Naton Shield-operaatiosta, Atalanta-operaatiosta tai muiden hankkeiden rahoittamisesta. Eli halutaan siirtyä vapauttamisesta sellaiseen, kohti sellaista kehityskulkua, jossa maa voi seistä omilla jaloillaan. En minä halua tässä sysätä syrjään yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa tai jotenkin välineellistä humanitaarista apua, vaan täytyy lähteä siitä, että johdonmukaisesti käytetään voimavaroja ja johdonmukaisesti toimitaan niin, että me ymmärrämme, kuten Sahelissakin teemme, ymmärrämme ongelmien monimuotoisuuden. Olipa kyse nälästä, kehityksen puutteesta, hallituksen epäonnistumisesta, epäonnistumisesta tarjota perusterveys- ja koulutuspalveluita. Meidän täytyy ymmärtää se, että on tahoja, jotka haluavat turvautua ekstremismiin ja terrorismiin ja että mu- muun muassa huumekauppa liittyy kaikkeen, mitä tällä maailmankolkalla tapahtuu. Eli kun katsotaan tätä haastetta, niin täytyy omaksua sellainen lähestymistapa, joka voi puuttua kaikkiin näihin elementteihin. Ja on ymmärrettävä myös se, että turvallisuus- ja puolustuspolitiikka missiomme ovat elintärkeä komponentti koko tätä laajempaa strategiaa. Myös välitystoimi, välitystoiminta on erittäin tärkeää. Sillä saralla meidän täytyy tehdä enemmän. Jos päätetään, että luodaan erillinen instituutio, niin kyllä minä sitä puolan, kunhan resursseja on sitten riittävästi. Ja kun tänä iltana keskustelemme Serbian ja Kroatian ulkoministereiden kanssa, Kosovon ulkoministereiden kanssa ja keskustelemme Iranista, niin ymmärrän kyllä, mikä minun roolini on nimenomaan konfliktien välittäjänä. Euroopan parlamentilla on äärimmäisen tärkeä rooli kaikessa tässä, koska se auttaa meitä osaltaan ymmärtämään tätä suurta kuvaa. Toivon, että me yhdessä niin ulkoisesti kuin sisäisestikin voimme rakentaa voimavarojamme. Haluaisin vielä hiukan puhua enemmän näistä voimavaroista, koska YTPP mahdollistaa sen, että voimme toimia, mutta meillä täytyy olla myös voimavaroja toimia. Jäsenvaltiot ovat se taho, joka antaa näitä voimavaroja. Ja me tiedämme kyllä, minkälaisia seuraamuksia rahoituskriisillä on ollut. Se on vaikuttanut kansallisiin budjetteihin ja myös puolustusvalmiuksiin. Tämän vuoksi korostan, painotan ja alleviivaan sitä, että meidän täytyy jakaa meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä Naton kollegoiden kanssa Smart Defense-konseptin parissa, mutta itse haluan noudattaa ikään kuin kaksiteräistä lähestymistapaa. Ensinnäkin konkreettiset operaatiot. Tämän tuli esiin muun muassa Libyassa. Toiseksi haluamme kehittää kehittää tätä pooling ja sharing lähestymistapaa niin, että siitä tulee systemaattisempi. Se on osa kansallisia suunnitteluprosesseja. Ja meidän täytyy pitää huoli siitä, että kaikki tämä sopii laajempaan eh, eurooppalaiseen politiikkaan, tutkimukseen, kehitykseen, kaksoiskäyttöön, puolustusteollisuuteen. Eh, kaikki tämä täytyy ottaa huomioon, että voimme käyttää resursseja tehokkaasti. Eh, tämä kaikki tulee esiin myös teidän mietinnössänne, herra Danjean. Ja kaikki nämä aiheet tulevat keskusteluun myös 19. marraskuuta puolustusministeriöiden ministerineuvostossa. Kaikki, on, kaikki tämä on erittäin tärkeää, jos me haluamme olla niin tehokkaita kuin haluamme olla. Meidän täytyy olla joka tapauksessa tehokkaampia kuin mitä nyt olemme, ja meidän täytyy varmistaa se, että me kehitämme, kehkeytämme tätä työtämme myös globaalissa kontekstissa. Muut maat, erityisesti aasialaiset kumppanimme, India, Indonesia, Etelä-Korea, Vietnam ja Kiina, haluavat tehdä haluavat olla meidän kanssamme puolustusdialogissa, turvallisuusdialogissa. Aina kun tapaan näiden maiden tahoja, niin kaikki haluavat katsoa, miten voimme tehdä yhteistyötä. Meidän täytyy olla luottavaisia niin, että voimme ottaa tämän sitoumuksen osaksi omaa strategiaamme, kun haluamme levittää rauhaa maailmassa. Ja kuten tiedätte, niin on erittäin hyvä, että tämä asia on otettu Eurooppa-neuvoston esityslistalle. Van Rompuy on niin tehnyt, ja me haluamme valmistautua tähän keskusteluun heti seuraavassa kokouksessamme marraskuussa. On niin ikään tärkeää, että me kaikki tarkastelemme näitä asioita oikeassa kontekstissa. Meidän täytyy ymmärtää, minkälaisia haasteita kohtaamme. Meidän täytyy ymmärtää se, että meidän täytyy varmistaa resurssien olemassaolo riittävien sellaisten. Meidän täytyy myös tehdä selväksi se, minkälaisessa, minkälaisessa kontekstissa teemme työtä. Ja täytyy myös ymmärtää se, että me toimimme kentällä sellaisen ö, siten, että me tuomme paitsi lyhytaikaisia ratkaisuja, niin myös pitkän tähtäyksen ratkaisuja. Ja meidän täytyy kanavoida apumme kaikin tavoin älykkäämmin käyttää niitä resursseja, joita meillä on. Esimerkiksi puolustusviraston kautta meidän täytyy löytää uusia yhteistyökeinoja. Meidän täytyy tehdä parempaa yhteistyötä puolustusteollisuuden kanssa, varmistaa se, että meillä on vahvoja ajatuksia myös innovaation roolista ja tehdä yhteistyötä myös kolmansien osapuolten kanssa, sellaisten maiden, joiden kanssa meillä on yhteisiä intressejä ja yhteisiä hankkeita, niin että voimme olla yhteistyö, hyviä yhteistyökumppaneita mekin. No tässä näin lyhyesti minun näkemykseni. Minusta meidän täytyy jatkuvasti tehdä työtä ja ymmärtää se, kuinka tärkeä rooli meillä on esitettävänämme, kun haluamme varmistaa vakautta ja rauhaa Euroopassa ja kun haluamme puuttua niihin haasteisiin, joihin meidän on puututtava. Kiitos. Merci beaucoup, cher collègue. Kiitos. Minä muistutan vielä teitä, että meillä on hyvin vähän aikaa ja e, me emme voi puhua kauempaa kuin minuutin kerrallaan. Tietenkin on syytä, että keskitytte näihin ydinkysymyksiin, mutta ymmärrän kyllä senkin, että kun on korkea edustaja paikalla, niin tekisi mieli puhua kaikista poliittisista asioista. Mutta nyt keskitytään YTPPn asioihin. Sala Franka EPPstä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä korkea edustaja, haluaisin sanoa, että meidän poliittinen ryhmämme pitää hyvin tärkeänä tätä tilaisuutta, jolla pyritään parantamaan mekanismeja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla. Ja mielestäni on hyvä, että tässä yhteydessä te olette sanoneet, että aiotte laskea Euroopan parlamentin varaan. Meidän on löytettävä erilaisia toimintatapoja, jotta voidaan tätä yleistä lähestymistapaa, comprehensive approachia, käyttää niin, että voidaan yhdistää eh, humanitaariset ja sosiaaliset toimintatavat. Meillä on vain rajallisesti voimavaroja ja sen takia on keskityttävä maantieteellisille alueille tarvitaan alueellisia eh, toimintatapoja ja viitekehyksiä tarvitsemme myös yhteisen toimintatavan paikallisella taso- taholla ja on parantavaa sisäistä päätöksentekoa niin, että voidaan toimia tehokkaammin silloin, kun tarvitaan nopeaa puuttumista. Ja tästä yksi esimerkiksi yhteistyö muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa, kuten YK tai Yhdysvaltain kanssa. Milloin aiotte näiden erityistoimien Malin, Libyan, Afrikan sarven ja Somalian lisäksi, näiden erityistoimien lisäksi, milloin aiotte eh, saada aikaisiksi tällaisen yleisstrategisen katsauksen. Ehkä tämä olisi hyvä tehdä silloin, kun tarkastellaan ulkosuhdepalvelua ensi vuonna. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Rova Gomez SDstä. Uh, hyvä puheenjohtaja Bengasin tragedia ja amerikkalaisten diplomaattien murha 11.9. Tämä on selvä osoitus siitä, että terroristit käyttävät hyväksi sen, että on turvallisuustyhjiö Libyassa. Toivottavasti kohta saadaan hallitus toimen, mutta viime lauantaina EU-valtuuskunnan kanssa minä olin vieraanassa Sintänen ulkopuolella valtavassa asevarastossa Eh, ammusvarastossa. Se on todellinen eh, avoin taivaan alla toimiva valintamyymälä, jossa on miinosta asti aivan kaikenlaisia eh, välintä aivan epäturvallisesti. Miten voimme ajatella siis Malin osalta turvallisuus- puolustuspolitiikkaa, kun kaikki tämä on menossa Syyrian suuntaan, ehkä Euroopan päin. Jäsenvaltioiden on ymmärrettävä, että tämä on todella tärkeää ottaa kaikki tämä mukaan. Malin mission yhteydessä on huomiota myös Libyan tehtävä paljon lisää, sillä Libyan vir- viranomaiset ovat täysin avoimia tälle tuelle, mutta tämä tukemme ei riitä niin kuin se, mitä näin viime viikolla, että siellä vain pyritään turvaamaan nyt tämä paikka. Me tarvitsemme todellakin tätä yhdistämistä ja jakamista, josta on puhuttu, jotta tästä saataisiin käytännön toimia. Luuletteko, että jäsenvaltiot ovat tästä tietoisia? Merci pour le group. Kiitoksia Aldesta sitten Rouva Baroness, uh, good afternoon. Hyvää iltapäivää, Parantar Ashton. Te sanoitte, että strategista dialogia Kiinan, Venäjän, Japanin, Indonesian kanssa täytyy vahvistaa tai työstää niin, että voimme yhdessä tehdä yhteistyötä turvallisuus, turvallisuus, turvallisuustarkoitusperiä silmällä pitäen. Ette maininnut kuitenkaan Venäjää minun mielestäni. Mutta tietenkin suhteet Venäjän kanssa ovat äärimmäisen tärkeät, myös hankalat. No, vi- vähän aikaa sitten puolustusministeri sai kenkää. En tiedä, onko se hyvä vai huono asia, eikä se meidän tehtävämme ole edes päättäkään, mutta nyt on uusi tilanne. Haluaisin, tai keskustelin tässä vähän aikaa sitten kollegan kanssa asiasta ja haluaisin tietää, mitä mieltä olette siitä suosituksesta, jonka parlamentti hyväksyi viime istunnossa, eli että asetettaisiin viisumirajoitteita ainakin niille, jotka ovat vastuussa Manitskin kuolemasta? Kiitoksia, Rova Brandner. Ähm, Kiitos. Rova Ashton, aivan ensiksi minä haluaisin tuota, tehdä tervetulleeksi ja meidän mielestäni, minun mielestäni teillä oli hyvä lähestymistapa. Kiitos siitä. Kaksi nopeaa asiaa. Ensinnäkin Mali. Hyvin paljon on keskusteltu siitä, että meidän täytyy taistella al qaidaa vastaan ja näin edelleen, mutta meidän täytyy muistaa, että siellä on myös sisäinen oppositio, joka eh, on jossakin vaiheessa eh, ajatellut liittyvänsä al qaidaan mutta jotkut ovat nyt siellä sitten miettimässä kuitenkin, että se ei olekaan hyvä tie. Eli jos me menemme sinne sotilaallisesti, niin miten voimme eh, varmistaa sen, että ne he liity Al-Qaidaan, vaan että ovat mukana poliittisessa prosessissa. Ja sitten Eulex Kosovossa eh, mediassa on ollut eh, paljon asioita ja tilintarkastus tuomioistuimestakin kävi valtuuskunta siellä pitäisi, ehkä voisitte tästäkin asiasta kertoa jotain sitten me puhumme tästä, näistä kapasiteeseteistä. Ja monivuotinen rahoituskehys kuitenkin leikkaa 10 prosenttia budjetista. Ja tämä on kaikkein suurin leikkaus, mitä on tehty ja ulkopolitiikkaan se iskee rajuimmin. Se vaikuttaa hyvin paljon siihen, mitä te teette. Meidän täytyy tätä välitystoimintaa kyllä kohentaa. Kiitos. Merci, Madame Kiitos sitten Rova Lösing. Äh, Aluksi minun täytyy yhtyä siihen, mitä äsken kollegani sanoi. Me tarvitsemme nyt Malin kohdaltaan toimia. Meillä täytyy olla, me tiedämme, että siellä mm, on mahdollisuuksia toimia sielläkin, missä Tuorege on aktiivinen. Täytyy mm, siteerata se, mitä herra Kujat Bundeswehrista on sanonut, on epäilyttävää se, ei tiedetä, että onko heillä Malilla e, enem, 2000 sotilaan avulla mahdollista valloittaa pohjoisosat. Meidän täytyy olla hyvin aktiivisia tässä. Ja tässä nyt kysymykseni. Minkälaista vahvuutta tarvitaan, että Pohjoismaali tulisi valvotuksi? Ja toinen kysymys, oletteko olla Kujartin kanssa samaa mieltä, että asioista ja miten te näette tulevaisuuden tässä asiassa? Kiitos. Merci. La liste des orateurs est... Kiitoksia. Nyt sitten kysymyksiä ei tule enempään. Meillä on neljä ihmistä enää eh, herra Janis, joka on varjoesittelijä, neljä kysyjä enää. Gracias. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on vähän yleisempiä huomioita kuin mitä tähän asti on kuultu. Äskettäin käytiin keskustelua Danjanin mietinnöstä. Nyt Euroopan parlamentissa, Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissa yhteinen turvallisuuspolitiikka on periaatteellinen ajatus. Tässä tarvittaisi jonkunlainen eh, yleinen sopimus, ennen kuin äskettäin uudelleen valittu Obama on puhunut molemmin puolueen yhteistyöstä, vaan tässä tarvittaisiin jotain tällaista yhteistyötä. Muuten Eurooppa ei pysty globaalisti toimimaan. Moni kuitenkin vastustaa, koska äh, lähdetään liikkeelle äh, kansallismielisyydestä tai äh, vanhanaikaista radikaalisuudesta. Mutta kun minä nyt näen, miten edustaja Danjan tähän asiaan suhtautuu hänen naamaltaan. Voisi kyllä jatkaa pitkäänkin, mutta tämä prosessi, mistä on kerrottu tiedotusvälineissä, että neuvotellaan EADSn ja vai systeemin fuusiosta. Tämä on aika lailla yllättävää, että Rova Merkel sanoi, että ei ja piste. Ei hän selittänyt asiaa sen enempää eikä se ollut tarpeen, mutta minä haluaisin tietää, puolsitteko te sitä, että nämä suuret, suuret eurooppalaiset järjestelmät olisivat fuusioituneet? Merci, euh, Madame Kopa. Kiitos sitten, rouva Kopa. Merci, Monsieur President. Lady Ashton, thank you for your presence. Kiitoksia puheenjohtaja ja Lady Ashton haluan kiittää siitä, että tulitte äh, paikalle. Meidän valiokuntamme äh, vieraili Ser- Serbiassa ja Kosovossa lähes samanaikaisesti Clintonin kanssa. Me ylitimme äh, poh- pohjoisessa olevan äh, joen ja keskustelimme myös ähm, raja-alueen tilanteesta. Olemme hiukan pettyneitä tai ymmärsimme, että KFOR toimijat olivat hiukan pettyneitä. Ei niinkään siksi, että koordinaatiota olisi ollut vähän, vaan sen vuoksi, että EULEX ei ollut kyennyt tekemään työtään ilman Naton joukkojen tukea ja EULEX taho vahvisti tämän myös. Ja siksi ajateltiinkin, että KFOR voitaisiin korvata YTPP-missiolla. Oletteko te sitä mieltä, Ähm, Lady Ashton, että tämä olisi äh, elinkelpoinen ajatus. Oletteko keskustelleet Naton sihteerin kanssa tästä? Kiitos sitten, herra Katsini. Merci, le président. Uh, Madame Ashton, I will continue. Kiitos puheenjohtaja. Rova Ashton, jatkan siitä, mihin kollega Maria Elena Koppa lopetti ja haluaisin puhua Serbian Kosovon välistä suhteista. Minä haluaisin onnitella teitä kaikista siitä, mitä tähän asti olette saaneet aikaiseksi. Te illallistatte kahden henkilön kanssa sieltä tänään ja myös presidentti Montenegrosta on tulossa tämän tärkeää, mutta on kuitenkin tärkeää, jos ajatellaan, että vuosikymmeniä ei Belgian Pristinan välillä ole käyty vuoropuhelua ja Servien keskuudessa ei itse Kosovossa keskustella. Imbarjoen eteläpuolen serbit on tunnus tai heitä on pidetty pettureina ja mm, tämä, he kaipaavat Belgian tunnustamista ja sen takia minä todella suosittaisin, että pidettäisiin kokous Kosovon hallituksen vara pääministerin välillä, joka edustaa serbialaista osapuolta ja sitten yhden Belgradin varapääministerin välillä. Tämä olisi todellinen läpimurto näin Kosovon pohjoisosan serbit ja muualla asuvien servien välillä, jotka ovat mukaan hallituksessa, tulisi yhteistyötä. Sitten Eera Tanok. Uh, Kiitoksia. Niin, paronitar Ashton, olen täällä. Voisin kysyä yhtä ja toistakin Iranista, Kiinasta ja vaikka mistä, mutta kysyn yksinkertaisen ö, kysymyksen. Kuka, <laughs> kuka tulee Hillary Clintonin tilalle? Onko mitään vinkkejä? Okay. Madame Lunacek. Rova Lunacek. Merci. <laughs> thank you. Um, I'd also like to, to thank you. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää teitä, Lady Ashton, siitä, että tulitte paikalle. Ja jatkan siitä, mitä kaksi edellistä kollegaa puhuivat Katsin ja Koppa. Me olimme yhdessä Belgradissa ja Pristinassa, menimme Pohjois-Kosovaan juuri ennen kuin te tulitte Hillary Clintonin kanssa paikalle. Haluaisin onnitella teitä siitä, että että saitte Saachin ja Tachitin pääministerit saman pöydän ääreen. Varmasti siitäkin koituu vielä hyvää tulosta. EU-lex missio ja viime viikon tilintarkastustuomioistuimen raportti, raporttiin liittyen on kritisoitu sitä tapaa, jolla Euroopan unioni on hoitanut asiaa ulkosuudenhallinnon ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö ei ole ollut ihan mallillaan. Henkilöstön lukumäärä ei ole ollut hyvä, heidän taidoissaan on ollut puutetta. Kaikki jäsenvaltiot eivät välttämättä ole tyytyväisiä siihen, tapaan, jolla EULEX on toiminut. Pristiinan toimistossa ei, ei ole riittävästi henkilöstöä, joten nopea kysymykseni teille kuuluu, miten aiotte näihin tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin suhtautua? Ja lopuksi naisten osallistuminen siviilimissioissa, ei ainoastaan EULEXissa yleisesti ottaen, minkälaista menestystä on saatu aikaan ja mitä vielä täytyy tehdä ja mitä aiotte tehdä? Kiitos. Merci. Kiitos. Nyt Rovaston. Thank you very much, Mr. President. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos kaikista näistä kysymyksistä. Yritän vastata mahdollisimman tyhjentävästi. Edustaja Salafranka, aivan oikein puhuitte tästä kattavasta lähestymistavasta, että siihen liittyy diplomatiaa, humanitaarista ja kauppaosiota ja haluamme olla tehokkaampia siinä, miten me ryhdymme tällaiseen yhtenäiseen toimintaan ja että onko mahdollista katsauksen yhteydessä tehdä tämä. Tämä on hyvä ajatus mielestäni. Minun mielestäni tärkeää on, että Lissabonin jälkeen on alettu miettiä sitä, mitä, mikä on nyt muuttunut ja mitä voitaisiin tehdä tehokkaammin. Ja on ihan järkevää, että kun mietitään kaikkia niitä tapoja, joilla EU toimii maailmalla, niin tässä on yhdistelmä eri asioita, jotka voivat olla merkittäviä lyhyellä aikavälillä, mutta myös pidemmällä aikavälillä. Kukin elementti on aivan erikseen tärkeä. Tarvitaan humanitaarista apua, tarvitaan YTPP-missioita kriisitilanteessa, on koulutettava ihmisiä ja joskus tarvitaan ihmisiä sitten kentällä toissa paikoin. Kaikki nämä ovat merkittäviä, mutta mikään niistä yksin ei millään eh, saavuta vielä sitä, mihin pyrimme. Kaikki pitää laittaa yhteisen puitteistoon ja sen kehittäminen on tärkeää ja minä haluan osaltani eh, näin osallistua tähän katsaukseen ja haluan nähdä, miten on toimittu ja miten sitten seuraani voisivat toimia. Tämä on tärkeää. Ja sitten seuraava puhuja puhui Bengasin eh, tragediasta, kun Yhdysvaltain eh, suurlähettiläs, niin se miten hänelle kävi ja teitä tuskin yllättää se, että minä ulkoministeri Clintonin kanssa matkalla viime viikolla puhuin monta kertaa siitä, mitä Libyassa voimme tehdä. Äske, juuri aivan äskettäin uudelleen valittu Yhdysvaltain presidentti haluaa tehdä yhteistyötä tämän asian tiimoilta. Me keskustelimme tästä jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltain välillä ensi viikkojen aikana. Te puhuitte Libyan turvallisuustilanteesta ja miten se vaikuttaa suoraan malliin. Tämä on täysin totta. Meillä on ollut sellainen haaste, että aseita on liikkunut pohjoismalliin, ja tämä on sitten synnyttänyt sellaista dynamiikkaa, että eri ryhmät ovat ryhtyneet toimin eri syistä. Minä mainitsin joita on niitä, jotka toimivat uskomustensa takia ja toiset siksi, että he ovat rikollisia, huumausainekauppiaita ja toiset taas haluavat erilaisen tulevaisuuden. He toimivat siksi. Tässä on siis sulatusuuni, jossa on erilaisia prosesseja mukana. Ja on hyvin tärkeää, että jäsenvaltiot ymmärtävät, että on tehtävä yhteistyötä tässä asiassa. Tämä koskee erityisesti Libyaa. Hallituksen odottaminen on kaikille ollut todella todella hankalaa. Me tarvitsemme eh, vuoropuhelukumppaneita. Tämä on ollut vaikeaa. Toivottavasti nyt lähipäivinä voimme saada toimimaan nämä hankkeet, joita on nyt pitkään työstetty. Tarvitsemme kattavaa toimintaa, yhteistyötä kumppaneidemme kanssa. On otettava huomioon Libya ja puhuttava erityisesti rajahallinnon ja turvallisuusalan uudistuksesta niin, että voidaan auttaa heitä auttamaan itseään, että tämä ympäristö tulee turvallisemmaksi. Sitten Rova Neits puhuin puhui Venäjästä. Tietysti me Chadissa olemme tehneet paljon yhteistyötä Venäjän kanssa ja Sergei Lavrovin kanssa on käyty keskustelua siitä, miten Venäjän kanssa voidaan toimia näissä asioissa, jotka meitä molempia huolestuttavat. Minä olen sitä mieltä, että meidän on vielä ponnisteltava lisää, jotta voitaisiin ratkaista jotkut sellaiset asiat, joissa Venäjä ja me emme ainakaan teoriassa ole niin eri mieltä. Tämä on Transnistrian kysymys esimerkiksi ja se, miten eh, tuon alueen väestön tulevaisuutta voidaan auttaa. Ja sitten Magnitskin tapaus ja pitäisikö meidän viisumien osalta tehdä jotain. No, tässä tarvitaan yksimielisyyttä. Me olemme ottaneet tämän esille kaikilla mahdollisilla tavoilla. Eh, tässä on puheenjohtaja kirjoittanut presidentti Putinille. Tämä on meidän vuoropuoluissamme aiheena ja tätä työstetään jatkossakin, sillä se on todella tärkeää. Niin kuin sanoitte, pitääkö tätä vielä eh, nopeuttaa? No, tämä on tai lisätä tämä on jäsenvaltioiden asia päästää, mutta Venäjästä kyllä puhutaan sillä 21.12. meillä on huippukokous Venäjän kanssa täällä. Ja Brandner, aivan oikein, te puhuitte tuoreista jotkut jo miettivät uudelleen kantaansa Malin osalta. Minä kävin juuri Algeriassa ja Marokossa, kävin erityisesti heidän kanssaan puhumassa. Tämä oli mielenkiintoista ja halusin keskustella tästä alueesta ja siitä, mitä voidaan tehdä ja mikä heidän näkemyksensä on. On mielenkiintoista nähdä, että siellä tämä asia kehittyi juuri kun olin paikalla ja viestit menivät läpi ja sen osalta, mitä voidaan uudelleen harkita. Meidän on käytävä poliittista vuoropuhelua mahdollisimman paljon. Ja Eulex Kosovon osalta tässä nämä vahvistusasiat, jotka liittyvät tilintarkastajan raporttiin. Heidän kanssaan teemme läheistä yhteistyötä. Minä itse asiassa halusin eh, tai pyysin, että Eulexin euleksia tarkasteltaisiin vähän lähemmin siksi, että tässä ehkä voimavaroja ei ollut tasapainoisesti käytetty ja piti miettiä sitä, mitä voitaisiin antaa Kosovon hallituksen hoidettavaksi ehkä pienellä avustuksella sen sijaan, että me olemme siellä aina eh, kentällä paikalla, erityisesti etelässä meillä on vielä joitain haasteita, kun pyrimme saamaan tarpeeksi ihmisiä oikeisiin paikkoihin ja on hyvä, että tilintarkastustuomioistuin tämän mainitsee. Nämä raportit ovat paikallaan, mutta vaikka niiden lukeminen ei aina ole helppoa, ne ovat kuitenkin tervetulleita, koska ne tekevät selväksi sen, miltä asiat näyttävät ulkopuolelta, mitä pitäisi tehdä. Näin olla samaa mieltä sen kanssa, mitä näissä katsauksissa sanotaan, mutta niistä on hyötyä. Ja sitten liittyen budjettiin, kiitos tästä kommentista. Kun puhutaan ulkosuhteista, niin tarvitaan turvallinen naapurusto ja hyvät kumppanuudet, jotta voidaan saada turvallinen eh, poliittinen taloudellinen elämä niille, jotka ovat EU-ssa mukana. Ja tämä on, eh, tämä viesti on tehtävä vielä selvemmäksi. Ja sitten edustaja Löysin kysyi Pohjois. Malista olenko samaa mieltä sen kanssa, mitä eh, Saksan eh, komitea sanoi. En tiedä ihan tarkkaan mitä sanoi, en voi tähän ottaa kantaa, mutta meillä on kuitenkin eh, paljon vielä kehiteltävää työtä siellä. Ensinnäkin pitää miettiä sitä, miten ekoasia voidaan tukea, mitä se tekee Malissa. Meidän on autettava heitä kouluttamaan ja tukemaan on autettava ja tuettava niitä, jotka haluavat saada poliittista vuoropuhelua aikaiseksi. Tämä tulee olemaan todella tärkeä joka tapauksessa. Ja niin kuin Sahel-strategiassa on tehty, on tarkasteltava kattavasti kaikkien Sahelin alueen ihmisten tarpeita. Ja kuten sanoin, tämä kattaa aivan kaiken ihan peruselintarviketarpeesta ihan siihen, että saadaan sellainen tunne, että hallinto on toimivaa ja että saadaan turvallisuus ja vakaus voimaan. Meidän on kaikkiin näihin asioihin eh, puututtava ja edistettävä niitä, mutta tämä pitää tehdä hyvin ja siksi me olemme olleet yhteydessä vuorokumppaneiden kanssa ja siksi olemme Ekoasin kanssa tehdä mahdollisimman hyvää yhteistyötä. Ja sitten herra Jänjäs, te kysyitte aionko mainita yhtään tämän fuusion, joka ei tapahtunut? En aio sanoa, näin voin vastata teille. Ja Rovakoppa, te kysyitte siitä te puhuitte, te kävitte Pohjois-Kosovossa ja mitä Koforin eh, edustajat sanoivat ja pitäisikö meidän eh, Koforin tilalle tuoda eh, turvallisuus- ja puolustuspoliittinen missio. En ole sitä mieltä. Minusta tässä on ihan hyvät suhteet myös Euleksin ja Koforin välillä. Se, mitä he eivät sanoneet, oli, että he ovat huolestuneita siitä, onko meillä tarpeeksi voimavaroja antaa poliisiyksiköitä Pohjois-Kosovoon. Ja tämä on todellinen huoli, koska meillä ei ole niitä tarpeeksi ja me pyrimme siihen, että jäsenvaltiot voisivat antaa enemmän lisää voimavaroja. Kofor on huolestunut siitä, että heidän on tultava tämän poliisioperaation sijaan, ei, ei niinkään sotilasoperaation. Ja meillä on nyt kuitenkin se, mitä meillä on, ja mm, kentällä suhteet ovat oikein hyvät ja kofarin ja Euleksin välinen suhde on hyvä. Euleksiin ollaan nimittämässä uutta johtoa. Minä olen juuri käynyt kaikki eh, haastattelut läpi ja minä aina kysyn, miten olisi tarkoitus tehdä hyvää yhteistyötä Kofarin kanssa, mutta me todella pyrimme siihen, että se suhde toimisi ja tämä on varmasti juuri tämä asia viittasitte. Sitten, sitten edustaja Carson jatkoi tästä ja puhui Kosovan serbeistä ja siitä, että tarvitaan lisää kokouksia. Minä tapasin Serbian edustajan varapresidentin Kosovossa, kun kävin siellä eh, ulkoministeri Clintonin kanssa. Me puhuimme kaikkien eh, eri puolueiden hallitusedustajien kanssa, eli puhuimme hänenkin kanssaan jonkun aikaa, jotta jos tämän halutaan toivoa, jos tämän iltainen tapaaminen edistää asioita vähän, niin tässä tulee paljon asioita tehtäväksi. Ja toivon, että pääministeriöiden tapaaminen olisi yksi askel monista, jotka ovat vielä edessä. Ja yksi osa tästä on se, että kaikki kokevat, että heidät tunnustetaan, heitä ymmärretään ja ymmärretään heidän eh, yksilöllisyytensä, heidän historiansa ja kulttuuriperintönsä ja edustaja Tännyk, en tiedä kuka tulee olemaan Yhdysvaltain seuraava ulkoministeri, mutta joitain nimiä kuitenkin on ollut esillä, niin kuin sanotaan, mutta mutta voin oikeastaan sanoa, että kaikki nämä esillä olleet nimet ovat sellaisia henkilöitä, jotka minä eh, onneksi tunnen oikein hyvin. Eli minulle sopii aivan mainiosti kuka tahansa näistä henkilöistä, eh, jonka presidentti valitsee, mutta voi kuitenkin sanoa, että Hillary Clintonin kanssa työskentely on ollut todella mahtavaa, sillä meillä olemme hyviä kollegoita ja minä olen todella eh, iloinen, kun hän ehdotti tätä yhteistä matkaa viime viikolla. Tämä oli tärkeä viesti Yhdysvalloista ja EUsta mutta Bosniassa ja Serbiassa ja Kosovossakin tämä oli selvä viesti siitä, että me olemme sitoutuneita tähän alueeseen. Minä tulen kyllä häntä kaipaamaan, se on selvää. Sitten Rova Lunatsekilin tarkastustuomioistuin taas kerran. No minä mielestäni vastasin osaan kysymyksestänne. Kyseessä on tärkeä kertomus ja on tärkeää, että panoudumme näihin esiin otettujen asioihin, joihinkin on jo paneuduttu siksi, että raportti lähtiin ennen kuin koko katsaus oli suoritettu. Ja sen takia minusta joihinkin kommentteihin on jo otettu kantaa. Täällä on sellaisia seikkoja, jota, jotka eivät ole minun hallinnassani. Niin minä joudun nyt toimimaan sen pohjalta, mitä pystyn tekemään. Ja vuoropuhelu tarkoittaa sitä, että on huomioitava tilanteen realiteetit ja pyrittävä parantamaan ihmisten elämää. Ja naisten osallistuminen, totta, minä olen tämän monta kertaa jo sanonut, että on hyvin tärkeää, elintärkeää, että kaikissa meidän työmme aspekteissa, ehkä erityisesti YTPPssä, halutaan naisia mukaan. Onkohan täällä nyt luvut mukana? No niin, joka tapauksessa tarvitaan sukupolven välistä tasapainoa eh, eri operaatioissa. Tämä ei ole aina helppoa sen varmistaminen, mutta se on kuitenkin osa meidän operaatiosuunnitteluamme. Kiitos. Kiitoksia. Korkea edustaja, te olitte hyvin alainen tässä puheen pituudessa enemmän kuin parlamentaarikot. Kiitän teitä siitä, että te olette tulleet. Sitten Elmar Brock, joka Kiitoksia, Dajan, että olitte tässä mm, puheenjohtajana. Minä haluaisin kollega Danjania kiittää siitä, että tämä asiakirja on, on syntynyt ja että voimme sitä eh, käsitellä edelleen ja myös Lady Ashtonin kanssa. Minun mielestäni on hyvin tärkeää se, että puolustuspolitiikan kysymys tulee vielä näkyvämmin esityslistalle. Siinä on tällaista synergiaetua. Täällä aina vain ajatellaan säästöjä. Tässähän on tietenkin kansalliset parlamentit päättäjinä ja, ja nyt se, mitä Dan Jean on tehnyt, niin uskon, että dialogi dialogi tästä edistyy. Minä haluaisin kiittää teitä, että tulitte tänne luoksemme tänään. Tässä on tietenkin myös täysistunnoissa mahdollisuus näistä keskustella, mutta tässä on hyvä foorumi eh, näitä keskusteluja käydä. Tällä tavalla voimme molemmilta puolin osallistua myös vähän tällaisessa pienemmässä kontekstissa. Ja voimme intensiivisiä keskusteluja käydä keskenämme. Sydämellisesti kiitän teitä tästä ja toivotan teille hyvää jatkoa.